Buon po- Di nuovo buon pomeriggio a tutti. Hyvää iltapäivää kaikille. Tervehden suurella ilolla vierastamme, kunnia vierastamme tänä iltapäivänä Jerry Brownia, Kalifornian kuvernaaria. Hän osallistui korkean tason kokoukseen eilen ympäristö- ja energiansäästön tiimoilta. Ja tämä oli hyvin mielenkiintoista. Tänään kutsuimme kuvernöörin osallistumaan puheenjohtajien kokouksiin, kokoukseen tähän kokoukseen, jossa ovat äh, ryhmien puheenjohtajat, e, joka on auki suuremmalle yleisölle Euroopan parlamentissa. Näin pystymme vaihtamaan äh, amerikkalaisen johtajan kanssa mielipiteitä. Tämähän on meille yksi kaikkein tärkeimpiä kumppanimaita ja kuvernööri on ollut äärimmäisen tärkeässä roolissa Yhdysvalloissa. Hän on ollut todellinen poliittinen toimija Amerikan politiikassa. Ja nyt äh, etenemme seuraavalla tavalla. Ensin eh, kuvernööri Brown käyttää kahdeksan minuutin puheenvuoron ja niin tämän jälkeen eri poliittisten ryhmien puheenjohtajat eh, voivat esittää kuvernööri Brownille kysymyksiä ja tämän jälkeen meillä on muutama minuutti keskusteluaikaa. Minulla on italialainen, voin olla hiukan joustava, mutta en liian joustava, sillä Kuvernöörille voisin kertoa, Euroopan parlamentissa aikarajat ovat hiukan tiukempia kuin muissa parlamenteissa. Kahdeksan minuuttia on erittäin pitkä aika jo meidän keskusteluissamme. Mutta jos haluatte, voitte tietenkin puhua kymmenisen minuuttia, ei se ole mikään ongelma uskoakseni kollegoille. Eli nyt heti antaisin äh, puheenvuoron teille. Haluaisin kiittää sitä, että olette ottaneet kutsun vastaan ja nyt sana on teidän. Thank you for inviting me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 requires a global and universal answer. But of course, answers can only come... Vastaukset tietenkin voidaan saada vain provinsseista ja maista. Takes, um, a real... Joten tässä tarvitaan todellista mobilisaatiota kaikilta maailman mailta. EU tekee aika paljon. USA väliaikaisesti on vähän lomalla Pariisin sopimuksesta, mutta olen varma, että se tulee liittymään siihen tulevina vuosina. Mutta tällä välin kuitenkin eh, jotkut kansalliset no, Liittovaltio on ryhtynyt omiin, ottanut asian käsinsä ja nyt meillä on 190 provinssia maat, jotka edustavat kolmasosaa maan tuotantoka- maailman tuotantokapasiteetista ja BKTstä. Yli miljardi yksilöä on mukana. Tämä on siis erittäin voimakas ryhmittymä ja vahvaa sitoumusta edustava, mitä tulee tähän eksistentiaaliseen uhkaan. On moniakin uhkia, joita pitää käsitellä. Rahoituslaitokset ovat heikompia kuin ehkä haluaisimme niiden olevan. Ydinkysymyksestä on tulossa yhä vaarallisempi asia ajan kuluessa. Ja sitten Silti ilmastonmuutos on aivan ykkösuhkina myös. Ja tätä, tämän aiheen takia tänään olen täällä, siksi olen tullut Eurooppaan. Tiedän, koska olen nähnyt, miten asia on kehittynyt Kaliforniassa, että me voimme edistyä paljonkin. Olemme ryhtyneet toimiin, meidän päästömme ovat vähentyneet. Aloitimme aika korkealta tasolta Kaliforniassa alun perin 14 tonnia per henkilö kasvihuonekaasuja USA ollaan lähempänä 18-19 tonnia per henkilö, joten meillä on pitkä tie kuljettavanamme, mutta olemme ryhtyneet toimenpiteisiin, ottaneet askeleita. Esimerkiksi autojen päästöissä meillä on sähköautoja, 300 000 sähköautoa, haluamme päästä 1,5 miljoonaan seuraavan viiden vuoden aikana. Meillä on käytössä uusiutuvaa energiaa, siitä on standardit. Nyt olemme lähes 30, 30 prosentissa, tullaan olemaan 50 prosentissa uusiutuvaa sähköä vuoteen 2030 mennessä. Meillä on sitten tällainen matalahiilinen bensa, jota käytetään autoissa. Siinä pitää olla 10 prosenttia matalahiilistä polttoainetta ja tämä on standardi joka on määritelty hyvin teknisesti Kalifornian valtion toimesta. Ja se, siinä vaaditaan, että yritykset joko käyttävät biopolttoaineosia tai tukeva, tu, tukevat eh, sähköautoja tai maksavat eh, tai jos käytetään tällainen eh, yritysjärjestelmä, sitten meillä on rakennuksen standardeja ja niin edelleen. Ja sitten meillä on päästökauppajärjestelmä, jota nyt on uudistettu vuoteen 30 mennessä. Sitä uudistettiin kahden kolmasosan äänillä parlamentissamme ja meillä on kahdeksan republikaania, jotka ovat äänestäneet tämän toimenpiteen puolesta 120. Tämä oli ennen näkemätöntä, ei missään muualla USAssa republikaanit ole äänestäneet tällä tavalla tukien ilmastonmuutoksen vastaista ohjelmaa. Tämä on myönteistä, mutta kuitenkin meillä on republikaanin johtaja, joka poistettiin johtoasemastaan, koska muut kansalaiset republikaanien kansa- kannattajat eivät halunneet, että tämä johtaja halusi toimia ilmastonmuutoksen puolesta. Minä itse tulen ympäristöstä, missä on laajalle levinnyttä aggressiivista kieltämistä, että ei uskota siihen, että ilmastonmuutos tapahtuu. Ja tämä on tällainen puoluepoliittinen puoluekurikysymys. Ei virallisesti, mutta käytännössä näin on, kun ajatellaan, miten puolue toimii. Joten edessä on todella iso haaste meillä – Kaliforniassa. On muuta maata. Meillä on 14, 14 muuta osavaltiota, jotka toimivat eri tavoin ilmastonmuutossitoumusten puolesta ja uskon, että tämä määrä tulee lisääntymään. Mutta minä näen ilmastonmuutosuhan niin kattavana, niin laajana, uhkaavana, että tarvitaan reaktioita. Tämä on niin laajalla ulottuva ilmiö, että me voi päästä tähän toputukseen, että me kehitä paljon suurempaa tietoisuutta ja lisää sitoumusta. Sitoumusta tarvitaan EUlta, valtiolta, alueilta, Kiinalta. Kiina on tässä asiassa ollut aika aggressiivinenkin, sitten Intia tarvitaan, Etelä-Afrika, Afrika, tämähän koskee ihan kaikkia, jokaisen pitää toimia ja reagoida, mutta ne, jotka ovat johtoasemassa, kuten EU, niillä on aivan erityinen vastuu ja niillä on kykyä myös toimia, joten rohkaisenkin teitä tekemään, toimimaan samalla kun yritän nostaa meidän tietoisuuden ja sitoumuksen taso. Me olemme nyt saamassa tuloksia aikaan ja riski nousevasta lämpötilasta että mennään liian pitkälle niin, että e- paluta ei enää ole ja tämä aiheuttaisi suurta tuhoa, pahentaisi epätasa-arvoa, köyhyyttä, muuttoliikettä. Ei näytä ehkä siltä, että näin voisi tapahtua varsin piankin, joten on paljon tällaista mm, omahyväistä välinpitämättömyyttä. Olen siis osallistumassa tähän 23 kokoukseen, mihin tulee tietysti muita valtioita ja provinsseja, kuten Quebec tai Ontario, New Yorkin, Washingtonin, Oregonin osavaltiot. Ja sitten Kiina, Eurooppa on esillä, Etelä-Afrikka, kaikkialta maailmasta kaikki yrittävät lähteä näissä asioissa liikkeelle alhaalta ylöspäin, saada aikaan mm, tuloksia. Siksi olen täällä puhumassa ja nyt teidän siis tämä uhka on varsin syvällinen koko sivilisaatiota ajatellen. Se on nyt puhutaan enää vain vuosikymmenestä. Kaikki on lähempänä kuin luulettekaan. Me emme se tässä, ellemme ryhdy toimimaan nopeasti, kauaskantoisesti, kestävällä tavalla meidän täytyy saada ihmiset tähän mukaan tukemaan asiaa ja tämän toiminnan pitää myös olla globaalia. Mielelläni vastaan kysymyksiinne. Ehkä te näette tämän asian samalla tavalla kuin minä tai ehkä on näkemyseroja. Kiitos. Mr. Brown. Paljon kiitoksia kuvernööri Brown. Kiitoksia siitä, että kunnioititte aika rajoja. Tämähän on mahtavaa. Olen todella onnellinen tämän kokouksen puheenjohtajana. Nyt ähm, kansanpuolueen puolesta Marit McGuinness, äh, parlamentin ensimmäinen varapuhemies, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtajan, puhemies. Toivottavasti olette yhtä tyytyväisiä minunkin aikarajojen kunnioittamiseeni. Paljon kiitoksia kuvernööri Brown tästä erittäin selkeästä puheenvuorosta. Minua kiinnostaa teidän havaintonne siitä, että Yhdysvallat on lomalla Pariisin kokouksesta sen sijaan, että olisi Pariisissa. Ehkä voisitte kertoa hiukan enemmän siitä, mitä on tapahtunut Yhdysvaltain ilmastositoumukselle. Teidän viestinne yksittäisiä osavaltioita koskien oli positiivinen yksittäisiä toimijoita, mutta lopultakin viestinne on melkoisen synkkä. Me emme ole oikealla raiteella, paljon enemmän pitäisi tehdä. Minä kiinnosti teidän Vatikaanissa tekemänne huomiot. Ehkä voisitte niistä hiukan kertoa enemmän. Voisin lainata teitä kollegoille. Te puhuitte ympäristösymposiumissa ja totesitte silloin, että ilmastonmuutos vaatii ei vain tieteellistä, mutta myöskin uskonnollista sitoumusta. Ja te puhuitte ongelmasta siitä, että me olemme ongelma ja meidän koko elämän tyylimme, mukavuuden halumme, ahneutemme, ja muut ominaisuutemme estävät meitä tekemästä sitä, mitä meidän tulisi tehdä. Varmaankin monet ovat samaa mieltä tässä analyysissä. Meidän pitäisi katsoa nyt peiliin ennen kuin puhumme. Kuinka voisimme vakuuttaa nyt ihmiset siitä, että ilmaston suhteen on ongelma ja kuinka heidän elin- ja olotapansa ja käytöksensä voitaisiin muuttaa. Tämähän vaikuttaisi asioihin heti ja voisimmeko me vaikuttaa ihmisiin niin, että he lähtisivät etenemään sellaiseen suuntaan, jonka me toivoisimme toteutuvan nopeammin eikä myöhemmin. Täällä parlamentissa meillä on valtava sitoumus ilmastotyöhön, mutta jos katsomme yksittäisiä sektoreita, minä tunnen itse maanviljelyssektorin melkoisen hyvin, ja siellä maanviljelijöiden keskuudessa on huolia siitä, että heitä vaaditaan tekemään enemmän kuin muita. Ja mitä tulee karjan kasvatukseen, voi olla melkoisen vaikeaa ryhtyä toimiin, jotka vaikuttaisivat tilanteeseen. Ja sama koskee rakennuksia ja liikennettä. Meidän täytyy olla tehokkaampia, kun kehitystä tapahtuu välillä. Kun astumme askeleen eteenpäin, meidän täytyy peruuttaa puolikas askel taaksepäin. Nyt haluaisin kuulla teidän viisata sanojanne siitä, kuinka voisimme rohkaistua pysymään tällä linjalla. Ja todellakin kun te Vatikaanissa puhuitte inhimillisestä ahneudesta ja itsekkyystä ilmastonmuutoksen yhteydessä, kuinka te muuttaisitte ihmisiä erityisesti meidän käytöstämme kehittyneessä maailmassa? Me emme ole valmiita luopumaan mukavuudestamme suuremman edun vuoksi. Jos pystyisit tässä auttamaan meitä, voisit todellakin auttaa kaikkia meitä ratkomaan ilmastokysymyksiä sellaisella tavalla, joka meidän täytyy omaksua. Mutta jos palaamme vielä Yhdysvaltoihin, yksi kommentti, jonka kuulemme Euroopan unionin kansalaisilta on nyt se, miksi meidän tulisi toimia, kun muut eivät toimi. Ehkäpä voisitte hiukan kertoa tästä, kuinka tämä tulee kehittymään. Minä pidän ruohonjuurilähestymistavasta. Se on sitouttavampi uskoakseni. Ja voisitte ehkäpä kertoa hiukan enemmän siitä, kuinka tämä kehittyy ja etenee Yhdysvalloissa. Sitten viimeinen asia, viittasitte hyvin selvästi, on helppo tehdä vähän, kun on jo suurempia päästöjen aiheuttajia. Kuinka voisimme vakuuttaa itsemme siitä, että meidän tulee tehdä enemmän niin, että ne, jotka eivät ole vielä yhtä kehittyneitä, jotka ole päässeet yhtä pitkälle, eivät unohtuisi tässä keskustelussa. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Van Bremt, SND-ryhmän puolesta, olkaa hyvä. President. Kiitos, puhemies. Tervetuloa kuvernööri Brown tähän tapaamiseen. Minusta on erityisen tärkeää, että meillä on tämä tapaaminen ja voimme vaihtaa mielipiteitä Haluaisin aloittaa siteramalla Benjamin Barberia, joka on tunnettu akateemikko. Hänestä tuli minun hyvä ystäväni. Hän kirjoitti usean kirjan, mutta ehkä tunnetuin kirja, jonka hän kirjoitti, on nimeltään Mitä jos kuvernöörit tai kaupunginjohtajat johtaisivat maailmaa? No, te olette Kalifornian kuvernööri eikä vain sitä, että olette rikkoneet kaikki ennätykset viranpidossa, mutta olette olleet myös Oaklandin kaupunginjohtaja. Ja minä uskon tämän kirjan eh, otsikkoon, jos eh, kaupunginjohtajat ja kuvernöörit johtaisivat maailmaa, niin maailma voisi paremmin, koska he ovat lähempänä ihmisiä, he näkevät mitä tapahtuu ja he näkevät myös kuka kärsii. Samanaikaisesti näette myös koko maailmassa, ei vain Euroopassa, myös USAssa ja koko muussa maailmassa, kaupunginjohtajia, paikallispoliitikkoja, jotka todellakin ovat lähteneet taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Kaupungit, alueet ovat muodostaneet tärkeitä koalitioita, kuten tekin olette puhuneet tästä. On erittäin tärkeää että Kalifornia on ryhtynyt suuriin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, koska ette ole vain tärkeä osa USAta, mutta olette kuudeksi, kuudenneksi suurin talous, joten tämä on todella tärkeää. Komissio teki tänään ehdotuksen, tai esitteli ehdotuksensa autojen CO2 päästöistä. En käsittele tätä nyt sen yksityiskohtaisemmin, Meillä on muita mahdollisuuksia puhua tästä, mutta haluaisin painottaa, että äh, tämä otettiin mukaan sen vuoksi, että te esittelitte tämän asian jo 1990-luvulla Kalifornialla. Ja te haluatte, että tavoite olisi 1,5 miljoonaa seffiä, joten äh, tämä on varsinainen äh, esimerkki Euroopalle. Toinen hyvin tärkeä asia ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa on sosiaalinen ulottuvuus. No ehkä minun ei pitäisi sanoa sosiaalinen ulottuvuus, vaan minusta e, ilmastonmuutos on ennen kaikkea sosiaalinen asia. Kysymys on uudelleenjaosta ja mikäli me emme huolehdi asiasta, niin tämä tulee lisäämään epätasaparvoa ja luomaan konflikteja ja epävarmuuksia, jotta voimme olla varmoja siitä, että kaikki pysyvät mukana. Meidän täytyy saada aikaan oikeudenmukainen reitti kohti hiilivapautta. Ja tämä ei ole helppoa. Me tiedämme, miten tärkeitä nämä tavoitteet ovat ja jokseenkin kuinka me ne voimme saavuttaa, mutta tämä on vaikeaa sen vuoksi, että niin monet meistä pelkäävät etuisuuksien ja vallan menetystä. Monet ovat hyvin huolissaan planeetan muutoksista, mutta myös arkipäivänsä muutoksista. Ja kun me lähdemme tähän siirtoon äh, ja luomme uutta taloutta, meidän täytyy huolehtia siitä, että otamme kaikki mukaan siihen, eikä vain muutamia. Ja että tästä siirtymästä tulee suojeleva siirtymä. Ja että tässä siirtymässä ihmiset näkevät, että siinä on tilaa myös äh, hyvälle työlle ja työolosuhteille. Ja lopuksi, herra kuvernööri, tässä on myös toivoa, kun presidentti Trump ilmoitti, että USA vetäytyy tästä ilmastosopimuksesta, niin jotkut myös tässä parlamentissa johtaisi siihen, että tasoa vesitettäisiin. No, päinvastoin. Maailman johtajat ja parlamentit lähestyivät toisiaan tässä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Ja vielä kerran haluaisin painottaa, että tänään USAssa, vaikkakin Washingtonin hallinto sanoo yhtä, niin monet kaupungit ja osavaltiot USAssa ottavat tämän ongelman hyvin vakavasti. Ja siksi herra kuvernööri ei ole täällä Washington, vaan te puhumassa siitä, että saataisiin aikaan yhteiset hiilimarkkinat. Kaksi kysymystä. Yksi on yleisempi mutta mainitsitte jo asian, miten me Euroopan näkökulmasta voimme auttaa teitä rakentamaan tätä koalitiota USA, jotka haluavat osallistua tähän. Mutta entäs sitten eh, USAn osuus eh, vihreään eh, ilmastorahastoon? Mitä sillä tapahtuu? Kiitos. The next speaker is Mrs. Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja ESER-ryhmän puolesta Helga Stevens, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Governor. Kiitoksia puheenjohtaja kuvernööri, kiitoksia kovasti, että olette täällä tänään kanssamme. Olen aina uskonut, että Euroopan suhde USA on yksi kaikkein tärkeimmistä, jotta löydetään ratkaisu yhteisiin haasteisiin. USA tulee olemaan minulle aina toinen koti. Olen opiskellut oikeutta Berkeleyn yliopistossa ja sitten eh, vietin myös Missourissa yhden vaihto-oppilasvuoden. Siellä on paljon luovuutta, innovaatioita, innovaatiota, optimismia ja kun te olette tänään täällä, tämä on vahva signaali siitä, että Amerikka ja Eurooppa haluavat tehdä yhteistyötä tärkeimmissä kysymyksissä, niin kuin niiden täytyykin tehdä. Koskaan haasteemme eivät ole niin suuria tai niin yhteisiä. Me tarvitsemme kunnianhimoista, rajat yhteistyötä, jossa varmistetaan sisäinen ja ulkoinen turvallisuus kansalaisille, vastataan eh, lähenevään energiakriisiin ja saadaan aikaan liberaaleja kauppasopimuksia, vahvistetaan talouksiamme, jotta voimme kestää globalisaation ongelmat, kasvavan väestön ja teknologisen vallankumouksen. Ja luonnollisesti pitää pystyä suojelemaan ympäristöämme. Tämä on yksi kaikkein vakavimmista, vaativimmista kysymyksistä, joka edessämme on. Tämä ei ole ongelma, jota voimme vain lykätä eteenpäin, jotta voisimme vain ottaa huomioon tämän päivän talouden tilanteen. Meidän pitää aloittaa nyt, jotta voimme suojella tulevaisuuden sukupolvia. Me emme voi antaa eh, kiireellisyyden tavallaan kuulla pois. Meidän pitää kaikkien sitoutua siihen, että aletaan toteuttaa Pariisin sopimuksia ja löydetään keino rakentaa sellainen tulevaisuus, joka ei tukahduta yritysten voittoja tai työpaikkojen luomista, vaan vahvistaa taloutta, joka pystyy sijoittamaan puhtaampaan energiaan, innovaatioon ja teknologiaan, jotta voidaan rakentaa parempaa tulevaisuutta. Jos me emme voi vakuuttaa yrityksiä ja kuluttajia siitä, että tämä on oikea tie, silloin politiikkamme tulee epäonnistumaan. Tilanteen faktat ovat sellaiset, että meidän pitää toimia sekä käytännöllisesti että idealisesti. kuvernööri, kun Kalifornia tut- pohtii sitä, kun rakennusmateriaalit terästä tulee Kiinasta ja täyttääkö tämä Kalifornian osavaltion standardit tai by clean lainsäädännön. Te ymmärrätte, minkälaista tasapainottelua tämä on eri prioriteettien kesken kansallisella alueellisella tasolla ja ottaen huomioon myös lähinaapuruston tarpeet. Me kaikki tiedämme tästä asiasta kyllä täällä EU:ssa, vaikka olemme päättäväisinä neuvottelupöydässä, niin siltikin meidän täytyy kompromisseja aina tehdä. Joskus edistys voi tuntua varsin vähäiseltä, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meillä pitäisi olla selkeää näkemystä, mihin lopulta haluamme päätyä. Meidän täytyy tehdä työtä teollisuuden, liikemaailman kanssa, sidosryhmien kanssa, kaikkien kanssa, jotta voimme siirtyä puhtaampaan energiaan taloudellisesti vahvalla, kestävällä tavalla Tämän takia on todella tervetullutta, että olette tänään Brysselissä keskustelemassa me, tai kertomassa meille, mitä te Kaliforniassa teette, erityisesti mitä tulee rahoituskannustimiin koskien puhtaampia ajoneuvoja busseista henkilöautoihin. Näitä keskusteluita tarvitaan ei vain kansallisella tasolla tai EU-tasolla, vaan myös globaalilla tasolla ja VTOssa. Romaahan ei nyt rakennettu yhdessä yössä, mutta samalla tavalla aika kuitenkin kuluu varsin nopeasti. Kuvernor, niin kuin te sanoitte Pekingin vierailullanne, niin mikään ei ole vaikeampaa eikä mikään ole tärkeämpää. Meidän pitää osoittaa, että alhaiset päästöt voivat olla hyväksi bisneksellä. Ne voivat myötävaikuttaa talouteen ja se on hyväksi myös kuluttajille. Luonnollisesti meidän keskinäiset intressimme ylittävät ympäristökysymykset. Amerikka ja USA jakavat monia yhteisiä arvoja, historiaa, intressejä myös. EU haluaa tehdä työtä USAn ja Kalifornian kanssa rakentaakseen parempaa tulevaisuutta. Kauppasuhteemme, turvallisuus, talouskysymykset ovat symbioosissa globalisoidussa maailmassa, joten kiitän tätä jälleen tänne tulostanne. Olette os ojentanut ystävän käden Euroopan parlamentille ja koko EUlle. Toivon, että tämä hyvä suhde jatkuu tulevaisuudessa. Kiitoksia. Now Mrs. Berder in... Seuraavaksi edustaja Berder Alderyhmän puolesta, olkaa hyvä. Thank you. Paljon kiitoksia puhemies ja kiitoksia kuvernööri Brown siitä, että tulitte tänne vieraksemme puhumaan. Olemme kuulleet paljon äh, julkisesta kuohunnasta, joka liittyy Yhdysvaltain mahdolliseen poisvedäytymiseen Pariisin sopimuksesta, ja tällähän on perusteita, mutta samanlaista kuohuntaa esiintyy ympäristön suojelutoimien rahoituksen leikkauksien suhteen. Tässä on valtavia iskuja, jotka saattavat uhata ihmisten eh, elämäntapaa, ja tämän lisäksi eh, toimia, kuten Um, huvimetsästys, erilaisten metsästysmuistojen kerääminen ja niin edespäin. Näemme ympäri maailman, että elämää suojelevat voimat ovat hyökkäyksen kohteena. Yhdysvaltain ohjelmat, kuten monet eurooppalaiset ohjelmat, ovat hyödyttäneet globaalisti ympäristöä ja paikallisyhteisöä hyvin haavoittuvaisilla alueilla. Esimerkiksi äm, elefantteja niiden elinympäristöä on suojeltu ja vastustettu salametsästystä. Kuitenkin Äh, vuoden 2018 budjetti, jonka presidentti Trump on esitellyt, leikkaisi 32 prosentilla ympäristön suojelutoimia ja ottaisi pois uhanalaisia eläimiä niiden suojan listalta yksi näistä toimista ja leikkauksista koskisi afrikkalaisten elefanttien suojeluohjelmaa. Tämä ei voisi tulla huonommalla hetkellä erityisesti Afrikan elefanttien kannalta. Niitä metsästetään valtavasti niiden luun vuoksi ja mm, noin 30 000 vuosittain tai 15 minuutin välein yksi elefantti surmataan. Tämä on esimerkki taantumisesta. Kalifornian kuvernöörinä, kuinka te pyritte suojelemaan luontoa ja ympäristöä ilmastonmuutoksen vastaisen työnne lisäksi. Uskotteko, että suuren yleisön ja lainsäätäjien parissa on tietovajetta, mitä tulee ympäristön suojeluun mm, ja ilmastokysymyksiin. Ihmiset rakastavat villieläimiä. Tämä aina tulee esiin eri mm, yhteyksissä laita, lakia säätäessä ja muissa yhteyksissä. Miksi uskotte, että näin on? Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt äh, GLD-ryhmän puolesta Anja Hasikan, olkaa hyvä. Thank you, Kiitos äh, puhemies. Kiitos äh, kuvernööri Brown. Oli suuri etuoikeus saada kuulla teidän puhuvan ja kuulla teidän inspiroivan ihmisiä ympäri maailmaa ja käynnistävän tällaista alhaalta ylöspäin suuntautuvia aloitteita tavoitteita ja tavallaan käytöksen muuttamista, koska ilmastonmuutos on uhka miljoonille ihmisille ja eläimille. Ja Pariisin sopimuksella tämä lämpeneminen yritetään pitää alle kahden asteen kynnyksen alapuolelle, mutta me kaikki tiedämme, että me emme tee tarpeeksi tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Minä en nyt puhu autoista. Ei liene yllätys teille, että puhun eri aiheesta, nimittäin teollisesta maantaloudesta, koska se on erittäin suuri kaikkein suurimmista ilmastonmuutoksen syistä. Ja tämä vain pahenee, mikäli me emme toimi nyt. 15 vuotta sitten niin karjaa oli 15 miljardia eläintä ja tänä päivänä tämä luku on noussut 24 miljardia tuotantoeläintä. Eli huomattavasti enemmän eläimiä kuin ihmisiä. Ja näiden eläinten ruokkimiseksi tarvitaan valtavia määriä Äh, rehua ja maanviljelysmaata. Esimerkkinä, jos me lopettaisimme ruoan äh, tuhlaamisen äh, eläinten rehuun, me voisimme helposti ruokkia 11 miljardia ihmistä. Mutta jos esimerkiksi kaikki ihmiset Intiassa ryhtyisivät syömään saman määrän äh, lihaa ja maitotuotteita kuin me Alankomaissa esimerkiksi. Ja äh, tämä olisi 840 megatonnia lisää päästöjä. Me emme tarvitse mitään teknisiä äh, vähentämisiä, vaan meidän on vain syötävä vähemmän äh, lihaa ja maitotuotteita. Esimerkki, jos jokainen USAssa ei äh, jättäisi lihan syömisen kolmeksi päiväksi viikossa, me säästäisimme saman määrän kasvihuonekaasupäästöjä kuin Meksikon lahden koko öljytuotannon päästöt, joka on 17 prosenttia koko usa tuotannosta. Ja jos USAssa jokainen olisi syömättä lihaa kuusi päivää viikossa, se säästäisi vuosittaisen määrän kasvihuonepäästöjä Kalifornian, Kalifornian osavaltiossa. Minä toin tänne kaksi kirjaa, jotta voisin inspiroida teitä COP 22 neuvotteluihin. Meillä on kaksi kysymystä. Mitä te teette innostaaksenne muutosta kohti kasviperäistä ruokavaliota. Seuraavaksi vihreän ryhmän puolesta Jannik Jadu, olkaa hyvä. Monsieur le gouverneur, euh, bienvenue. Euh. Herra kuvernööri, tervetuloa Brysselin Euroopan parlamenttiin. Te olette erityisessä tilanteessa. Kalifornian talous on merkittävämpi kuin monissa EU-maissa, mutta te ette kuitenkaan ole neuvottelupöydässä mukana. Ja loppujen lopuksi tämä saa minut ottamaan sille kaksi asiaa COP23. Vaara, joka, riski, joka on mielestäni huomattava tällä hetkellä, on Pariisin sopimus, mutta siihen liittyy kaksi asiaa. Kyseessä on erittäin kunnianhimoinen tavoite, 1,52 astetta, maksimi läm, lämmön nous, maks, lämmön Ja sitten, mutta Pariisin sopimus YK tästä jo muistutti, niin kyseessä on myös ja valtioiden sitoumukset, ne ovat varsin kaukana tästä tavoitteesta. Ja yksi pääpanoksista haasteista mielestäni on päästä ilmastodiplomatiasta suurista toimista, to, puheista toimintaan ja näin voidaan vahvistaa tietenkin maiden tekemiä sitoumuksia, mitä tulee YK ilmastonvastaisen yleissopimuksen säädöksiin. Joten kysymykseeni sitten, miten voitaisiin toimia niin, että ne maat, jotka 90-luvulla – alkoivat jo toimia. Entä sitten ne, jotka, jotka ovat jääneet sen jälkeen? Sitten 20, tähän ilmastokonferenssiin liittyy yksi toinenkin ongelma, ja vähän niin kuin teki, nimittäin COP23 ja YK-konferenssit, niistä tulee jonkinlaisia messutapahtumia siellä. Esitellään yritykset, jotka pärjäävät hyvin, kansalaiset, jotka toimivat, ovat esillä, samoin yhteisöt, jotka ovat aktiivisia, pormestarit ja provinssit, jotka saavat aikaan, mutta valtiot kuitenkin piilottelevat kaikkien näiden muiden toiminnan selän takana, eikä, eivätkä teekään juuri mitään. Ja voi olla sellainenkin vaara, että sanotaan mm, niin paljon, mitä tietyt yritykset ja provinssit saavat aikaan, että sitten ei tarpeeksi painostakaan itse valtioita. Ja me tiedämme, että jos me haluamme pysyä alle kahden asteen, niin silloin valtioiden pitää ryhtyä myös paljon aktiivisempaan toimintaan, joten haluaisin kuulla näkemyksenne tästä tuntemuksesta, että joskus tavalla, tavallaan te korvaatte valtioiden toimintaa ja siinä, eikä keskitytä, painosteta tarpeeksi valtioita. Sitten kolmas asia, Eurooppa suhteessa USAhan tietenkin. Presidentti Obama poisti Gaston excel putkeen koska se piti oli sitä mieltä ihan oikein, että tämä ei ollut hyvää. hyvä. Oletteko te esimerkiksi sitä mieltä, että Euroopassa pitäisi toimia niin, että estettäisiin kaikki ö, polttoaineen tuote, joka on peräisin öljyhiekasta tai tämmöistä lähteestä Pohjois-Afrikasta. Olisiko tämä hyvä viesti lähettää EUsta, jotta vältettäisiin, on kyse, jos tämä toiminta on merkittävässä roolissa USAssa ja sitten täällä emme halua kehittää energianlähdet, jotka ovat peräisin öljyhiekasta. Sitten Kalifornia enemmän kuin Eurooppa tavallaan on yrittänyt kehittää taloudellista mallia, joka tukeutuu toisaalta sekä digitaaliseen puoleen että uusiutuvan energian ja haluaa tällaista ilmasto, ilmastosta taloutta ja käyttää uusia teknologioita. Nehän ovat hyviä liittolaisia puhtaalle energialle, tai näin voidaan vähentää kulutusta. Oletteko te sitä mieltä, että tämä kalifornialainen malli on tällainen äh, vietävissä oleva malli sekä Euroopan että muihin USAn äh, osavaltioihin? Kiitos. Seuraavaksi äh, Vapauden demokratian puolueesta. Edustaja Lundgren, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja koska edustaja Finch ei voinut tulla paikalle, minä esittelen hänen puheensa. Kuvernööri Brown, ensinnäkin toivotan teidät tervetulleeksi Brysseliin ja Euroopan parlamenttiin. Muutama päivä sitten Roomassa te vetositte maailmanlaajuisiin ponnisteluihin äh, ja painottaen sitä, että Trump-tekijä on hyvin pieni. Minä ol, pelkään pahoin, että monet eivät ole samaa mieltä. Trump asettaa USA edut ensin ja monien mielestä, kuten esimerkiksi minä, olemme sitä mieltä, että vihreä lobby on meidän kontraproduktiivisen energiatuotantomme syy. Ja Täällä esitetään koko ajan loppumattomia päästörajoitteita ja sitten käytetään hyvin paljon rahaa toimiin, jolla on hyvin vähän tai ei mitään vaikutusta ilmastoon. Realistisesti voimme odottaa, että CO2-päästöt globaalisti kasvavat useita vuosikymmeniä. Investointi tällä, tähän ei ainoastaan heikennä meidän ä, talouttamme, vaan se saattaa myös lisätä CO2-päästöjä. Me olemme tehneet suurta pahaa meidän taloudellemme ja kilpailukyvyllemme, kun me olemme yrittäneet ratkaista hypoteettista ongelmaa. IPCC on väärässä ja ilmastonmuutosasia on liioteltu. Ensinnäkin pienet ilmast- lämpötilan korotukset ovat ihan täysin pitkän aikavälin luonnollisten syklisten lämpötilan muutosten mukainen. Ja vaikuttaa siltä, että me olemme nyt äh, siirtymässä tällaiseen 2000 äh, vuosituhannen äh, luonnolliseen muutostilaan. Jäätiköt vetäytyvät, vähän sulavat, toki. Ja sitten voi tulla myös no esimerkiksi jääkarhujen määrät vähenevät. Monet tutkimukset osoittavat, että ne ovat lisääntyneet ja että ilmat ovat, säätilat ovat muuttuneet ja että merenpinta nousee. No merenpinta on noussut 10 000 vuotta. Ja itse asiassa se on nyt matalimmilla ja se, että saaret hukkuisivat, ei ole totta. Tämä, tämä kaikki on perustunut ei-tutkijoiden väitteisiin Ja esimerkiksi jos ajatellaan IPCCtä, IPCC ei ole mikään riippumaton tutkijaryhmä, vaan se on ryhmä, joka pyrkii löytämään tutkimuksia, jolla voidaan lietsoa ilmastohysteriaa, kuten vihreät kampanjoijat haluavat. Esimerkiksi eri teollisuuden Monet teollisuuden alat ovat kärsineet sulkemisista Euroopassa ja minä toivon, että minun maani voisi rakentaa oman tulevaisuutensa, oman energiaa tulevaisuutensa ja ostaa halvempaa energiaa. Teillä on tähän mahdollisuus USAssa ja teidän pitäisi olla siitä kiitollisia. Wolf non Edustaja Wolf, ähm, sitoutumattomat. Kiitoksia puhemies äh, ja tervetuloa kuvernööri Brown. Tämä on ensimmäinen mahdollisuuteni käydä itse asiassa demokraattikuvernöörin kanssa keskustelua ja tämä oli hyvin tervetullutta. Ähm, Mike Lee, Ted Cruz, Rand Paul ja Scott Walker olivat äh, virkanastujastilaisuudessa, kun Trump äh, astui virkaan, niin heillä oli hyvin erilaisia kantoja ilmastopolitiikkaan liittyen, mutta mitäpä siitä te näette, minkälainen vastaanotto Euroopan unionissa on, kun tunnustamme mm, kumppanin, samankaltaisen ajattelijan, veromaksajien käyttö Kaliforniassa, uusi muoti ja luonnollisesti ilmastopolitiikka erottavat Kalifornian muusta Yhdysvalloista ja luonnollisesti Suurin osa teidän äänestäjistä ne tuki Hillary Clintonia, ja teillä on siis osavaltio, joka on erilainen verrattuna muuhun Yhdysvaltoihin. Ehkä te voisitte jopa liittyä Euroopan unioniin. Mutta haluaisin todeta, että kansallisvaltiopolitiikkaa ajavassa maassa osavaltio, kuten Kalifornia, voisi nyt katsoa, mitä Katalonialle tapahtui, kun tilanne oli hiukan samantapainen. Mutta haluaisin viitata yhteen asiaan Kalifornian politiikassa. Te sanoitte, että teidän täytyy voittaa ihmisten mielet ja sydämet ilmis, ilmastonmuutoksen puolelle. Onko näin tapahtumassa, jos sanotte, että 1,12 dollarin verotus kiristystänne he vastustavat. Eihän tämä ole kovinkaan ystävällistä näin sanoa. Eihän. Ja sitten vielä toinen asia. Öm, ähm, on aivan eri asia tukevartuspolitiikkaa kuin muuta politiikkaa. Eikä ole epäilystäkään siitä, kun, että kun näemme Elon Muskin Teslan kaltaisen öm, ähm, yrityksen saamaan 4,9 miljardia erilaisia helpotuksia, öm, ähm, ja että kun muut yritykset eivät kuitenkaan näitä helpotuksia aina saa. Te sanotte, että te pyritte ää, äh, tukemaan köyhiä. 7,9 miljoonaa kalifornialaista on köyhyydessä. Ähm, he eivät äh, edes saa välttämättömimpiä tarvitaan äh, katettua ja silti te ilmastonmuutoksen vastaista työtä ajatte osavaltiossanne, sehän pahentaa köyhyyttä. OECD tietää, että ilmastopolitiikka on vaikuttanut köyhiin ihmisiin kaikkein eniten. Eli onko oikein esimerkiksi se, että teillä on köyhiä ihmisiä, joilla on 20, 2,3 äh, tonnin äh, hiilijalanjälkiä, rikkaalla on 57,8 tonnia, että te sitten otatte sellaista hiilipolitiikkaa Kaliforniassa käyttöön, joka vaikuttaa kaikkein eniten köyhiin ihmisiin. Kysymyksenne on tämä. Olen varma, että te olette aivan hyvässä uskossa suojelemassa ympäristöä, mutta ettekö tunnusta, että teidän toteuttamainen politiikka auttaa rikkaita eikä köyhiä ja aiheuttaa sen, että pitkällä aikavälillä köyhät kärsivät? Liisa. Edustaja Peter Liise, olkaa hyvä. Uh, President Antonio Kiitos uh, puheenjohtaja, uh, puhemies Kuvernööri, minulle on suuri kunnia saada puhua nyt parlamentin suurimman ryhmän nimissä näiden kahden puheenvuoron jälkeen. Kaksi kollegaa ja yksi kollega edellisessäkin kokouksessa sanoi, että monet Euroopan unionissa ovat samaa mieltä presidentti Trumpin kanssa. Meitä on 500 miljoonaa ihmistä ja jos noin 10 prosenttia poliitikoista, jotka edustavat näitä 500 miljoonaa ihmistä, ovat samaa mieltä Trumpin kanssa. Voi sanoa, että se on monta. Mutta se on kuitenkin selkeästi vähemmistö tässä parlamentissa ja se on vähe, vähemmistö myös äh, Euroopan vähem, väestössä. Meidän puheenjohtajamme Manfred Weber äh, sanoi, että kun me ratifioimme Pariisin sopimuksen, ilmastonmuutos on keskeisin tehtävä, joka meidän sukupolvellamme poliitikkoina on. Ja tämä on enemmistön kanta Euroopan parlamentissa. Ja kun presidentti Trump päätti vetäytyä Pariisin sopimuksesta, niin puheenjohtaja Manfred Weber, suurimman poliittisen ryhmän puheenjohtaja, sanoi, että nyt on Euroopan tehtävä puolustaa Pariisin ilmastosopimusta, koska se on oikein, plus että se turvaa meidän tulevaisuutemme, ympäristömme ja meidän teollisuutemme. Hän erityisesti viittasi yrityksiin ja valtioihin ja osavaltioihin USAssa, kuten Kalifornia, jotka ovat kanssamme tästä sitoumuksesta samaa mieltä, joten voitte viedä viestin mukananne USAssa että teidän kantanne on Euroopassa jaettu, ainakin 90 prosenttia kansalaisista jakaa teidän näkemyksenne, samoin kuin täällä Euroopan parlamentissa. Ja me olemme tehneet konkreettisia toimenpiteitä täyttääksemme ilmastonmuutoksen. Juuri nyt kello 18 kolmikanta neuvottelu, eli lopulliset neuvottelut, jotka toimielimet käynnistävät EUn päästökauppajärjestelmästä jossa tullaan nyt sitten päättämään toimenpiteistä, jotka äh, vahvistavat ETS ja sitä, että investoinnit vähähiiliseen teknologiaan kannattaa. Eli tästä neuvotellaan tänään. Ja kun te olitte täällä äh, ympäristövaliokunnan kokouksessa tässä aikaisemmin, kuulitte äh, jotakin soraääniä CARS-direktiivistä, mutta olkaa huoletta, kyllä tämä, tästä tulee vahva ehdotus. Komission ehdotus on hyvä alusta keskustella ja neuvotella. Haluaisin kiinnittää huomiota yhteen asian, hyvä kuvernööri, jonka aikaisemminkin täällä jo mainittiin, nimittäin lentoteollisuus, lentoliikenne. Sillä on hyvin pieni osa päästöistä nyt, mutta jos me emme toimi, niin se tulee syömään ne ponnistelut, mitä me teemme muiden teollisuuksien kohdalla. Meidän täytyy tehdä enemmän yhteistyötä. Minä olin hieman pettynyt Hillary Clintoniin, äh, kun meidän eurooppalaisia ponnisteluitamme ei tuettu USAssa. Meidän on tehtävä tämä yhdessä kansainvälisellä tasolla Ja pyytäisin teitä kiinnittämään huomiota tähän asiaan. Se vaikuttaa pieneltä. Mutta päästöt äh, lisääntyvät äh, vuosittain, joten meidän on toimittava myös sillä sektorilla. Kiitos. Honorable Dalli. Edustaja Dalli, olkaa hyvä. President, and once again, thank... Kiitoksia puhemies. Kiitän kuvernori Brownia jälleen kerran ennestä kysymyksiä, koska minulla oli jo tilaisuus esittää kysymyksiä teille aikaisemmassa kokouksessamme ja tiedän, että teille tulee paljon kysymyksiä, on sitä ehkä vaikeasta niin monin vastata, joten haluaisin kertoa näkemyksistäni COP23 ja roolista, joka mielestäni kuuluu alueelle, kaupungeille, mutta erityisesti myös yrityksille ja teollisuudelle ja muille sijoitusryhmille. Ennen kaikkea COP23 on mielestäni loistotilaisuus, jos me todellakin haluamme saada aikaan ilmastonmuutoksen vastaista toimintaa. Kansal, kuitenkin kansalliset kontribuutiot täytyy täytäntöönpanna ja maiden pitää todistaa, että ne edistyvät se, mitä nyt on paperilla. Haluamme, että näin myös tapahtuu käytännössä ja tämä pitää näkyä maissa, kaupungeissa ja eri alueilla, siis tulosta pitää näkyä. Jotta tässä onnistutaan, maiden pitää esittää kotimaiset toimet, joihin ne ryhtyvät ja niiden pitää osoittaa, miten ne myötävaikuttavat päästöjen vähennyksiin oma maatasolla. että tiedätte paremmin kuin minä, että EUn ja USA lisäksi on muita, jotka haluavat vielä eivät halua ottaa suurempaa taakkaa itselleen tästä taakasta. Tässä näiden roolin alueille, kaupungeille, kansalaisjärjestöille ja yksityiselle sektorille. Ne voivat ryhtyä vuoropuhelun kumppaneina pyrkimyksessä, mutta myös toteutuksessa. COP23 tilaisuus. Siellä voidaan sopia yleisistä periaatteista, jotka sitovat kaikkia talouden sektoreita mukaan lukien kaupungit ja alueet. Mutta todellinen kysymys kuuluu, löytyykö tahtoa COP23-konferenssista tunnustaa kaupunkien, alueiden ja yksityissektorin aloitteet olennaisena osana globaalia toimintaa ilmastonmuutosta vastaan. Meidän pitää varmistaa yhteistyö, eli alue, alueiden, teollisuuden alojen kesken sidosryhmien välillä, että voidaan jakaa parhaimpia käytäntöjä ja voidaan nopeuttaa edistyksen aikaansaantia ja saadaan aikaan kestävämpää taloutta. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, joihin meidän pitää joihin meidän pitää puuttua ja joiden kohdalla meidän pitää pystyä parempaan, koska ilmastonmyötäinen toiminta, muutoksen vastainen toiminta ei ole pelkkä ympäristökysymys, se kulkee käsikädessä ehokkaan, tuloksellisen ja kannattavan yritystoiminnan kanssa myös, mutta jotta tässä onnistutaan, tarvitaan poliittista tahtoa ja pitkän aikavälin näkemystä välttää. Me tarvitsemme myös tavoitepuitteet, jotka sopivat yhteen Pariisin sopimuksen kanssa. Tarvitsemme selkeitä politiikkoja, joilla voidaan tavoitteet saavuttaa. Meidän pitää aktiivisesti etsiä tilaisuuksia taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle, ja minä toivon, etteivät vain hallitukset, vaan myös alueemme, kaupunkimme, kuntamme, yritykset, sijoittajat ja sidosryhmät kokoontuvat yhteen ja käyttävät COP23 hyväkseen niin, että nyt on aika, oikea aika ryhtyä toteuttamaan näitä kaikkia hyviä hankkeita. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Vilba Barandika, olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvää ilta, ilta, iltaa ja kiitän myös kuvernööriä, että hän on tullut kokoukseemme. Kun kuuntelin teitä, se on kuin tuohdus raikasta ilmaa toisin kuin se, mitä kuulemme presidentti Trumpilta. Pidin kovasti puheenvuorostanne, että viittasitte kovasti alueisiin ja kaupunkiin. Olen itse Baski ja Baskimaan hallitus 2016 liittyi Pariisin sopimukseen ja me vakaasti olemme mukana, olemme sitoutuneet konkreettisiin ohjelmiin ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa ja ymmärrämme, että on välttämätöntä saada aikaan uusi kestävämpi malli. Ja tietenkin EU-toimielimissä teemme työtä jo pitkään ollut näin sen eteen, että voidaan saada aikaan äh, toimia ilmastonmuutosta vastaan. Sehän on todellinen uhka ja pitää ajatella kiertotaloutta. kun luo, tätä kautta voidaan luoda tulevaisuuden työpaikkoja, voidaan uudelleen käyttää, kierrättää materiaalia. Ja tässä mielessä uskon, että tämä on erittäin tärkeä tapa vaikuttaa meille kaikille. En nyt mene yksityiskohtiin. Tässä on riittävästi faktoja esitelty, mutta haluaisin kysyä teiltä muutamasta asiasta. Ensinnäkin, Olemme keskustelleet paljon vesisärötyksestä täällä Euroopan parlamentissa joissakin jäsenvalti- jossakin jäsenvaltioissa jollakin alueella. Mitä te olette mieltä tästä liuskakaasun kaasun kaivamisesta? Me olemme jonkin aikaa käsitelleet myös kauppasopimusta USAn kanssa. Uskotteko te, että kauppasopimus EUn ja USAn välillä voisi su- edistää reaktioita, joilla voimme toimia ilmastouhkaa vastaan. Minun poliittinen ja minun ryhmäni on puolustanut tätä kauppasopimusta ikävä kyllä johtuen poliittista syystä se ei toteutunut, mutta uskon, että tämä voisi olla myös mielenkiintoinen lähtökohta, jotta voitaisiin toimia tätä yhteistä uhkaa vastaan. Sitten vielä kauppasopimukset, joita tällä hetkellä ollaan laatimassa ja solimassa USAn kanssa, niin te sanotte, että tulee uusia sopimuksia Japanin kanssa. Te keskitytte suhteissanne Intiaan. Onko teistä asia niin, että tämä voi, tällainen voisi edistää tai parantaa tilannetta vai tarkoittaako että mennään taaksepäin ilmastopoliittisissa toimissa? Ja vielä lopuksi, koska te olette Kalifornian kuvernööri, mitä tarkoittaa konkreettisesti, se teidän mielestänne, että Donald Trump, vaikka väliaikaisestikin on irtautunut Pariisin sopimuksesta, ikävä kyllä joudun kohta poistumaan, koska meillä on toinen kokous. Kiitos. Edustaja Eek, olkaa hyvä. Danke, Herr Präsident. Kiitos, äh, puhemies. Kuvenhari Brown, minä haluaisin äh, kiittää teitä teidän työstänne äh, ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Mutta kuten kollegani Haasekamp, minäkin haluaisin tuoda esiin tiettyjä asioita. Haluaisin tietää, miten te arvioitte Pariisin ilmastosopimuksen suurinta virhettä? Se nimittäin, että ei huomita, äh, lain, huomioida lainkaan äh, globaaleja päästä, jota tulee hyötyeläinten pitämisestä, joka on erittäin suuri, se on suurempi kuin liikennesektori. Ja se, että saisimme pidettyä lämpötilan nousun alle kahdessa asteessa, ei riitä, että vain vähennetään CO2-pääsyä, vaan pitäisi vähentää myös metaanipäästöjä, joka on 25 kertaa vahingollisempaa kuin CO2. Ja tämä liittyy meidän elintapoihimme. Ja esimerkiksi lihansyönti tulee kasvamaan jatkuvasti. Eli me muuta ravintotottumuksemme, niin tulee olemaan erittäin vaikeaa saavuttaa Pariisin sopimuksessa määriteltyjä tavoitteita. Kun ajatellaan näitä valtavia ää, äh, nautakarjoja, jotka ovat tästä riippuvaisia, haluaisin kysyä, oletteko te suunnitelleet vasta tai minkään näköisiä toimenpiteitä hyötyeläinten päästöjen vähentämiseksi tai lihansyömisen vähentämiseksi. Ja ajatellen esimerkiksi Kiinaa, niin Peking haluaa seuraavan 12-13 vuoden aikana vähentää lihankulutusta 30 prosentilla. Ehkäpä siksi, että Kiinassa hiilivoimalat toisensa jälkeen liittyvät verkkoon koskapa maidon ja lihan tuotanto on tällainen kuuma peruna, niin olisiko mahdollista, että seuraavan ilmastokokouksen isäntä esittäisi tällaisen ehdotuksen, jossa huomioitaisiin tämä uhka ihmisille? sanotaan, että ne, joka ei taistele, on jo hävinnyt. Ehkäpä pitäisi kysyä ihmisiltä, mikä on tärkeämpää se, että ylläpidetään sivilisaatiota tällaisena, vai että saa pitää juustohampurilaisen lautasellaan. Mitä mieltä te olette tästä ajatuksesta, kuvernööri Brown? Please, we need to respect the timing because... Meidän täytyy kunnioittaa aikarajoja, sillä meillä on vielä kahdeksan puhujaa listalla. Tästä syystä pyytäisin, että noudattaisitte aikarajoja. Edustaja Pedicini. Paljon kiitoksia puhemies. Minä puhun aivan lyhyesti, hyvin hyvin lyhyesti. Tässä puhuimme erittäin paljon ähm, päästöistä, mutta minä haluaisin äh, käsitellä myöskin fossiilisia aineita. Äh, tällä hetkellä 500 ähm, miljardia dollaria vuosittain äh, tämä vastaa, sehän on valtava määrä ja kun me puhumme vähän hiilistä, mistä itse asiassa on hyvin vähän meidän kaltaisia tahoja, jotka taistelevat sen puolesta. Ää, äh, puolitoista miljardia ää, äh, Ranska kuuluu fossiilisiin polttoaineisiin kuluttaa vuosittain ja Italia esimerkiksi kolme miljardia. Jos ajattelemme, että Kalifornia on kaikkein rikkaimpia alueita uudistuvan energian suhteen, ää, äh, tietyt paljon öljyä käyttävät alueet ovat kaikkein köyhimpiä. Haluaisin Äh, nyt äh, puhua seuraavasta asiasta. Meidän äh, kokemuksemme on se, että öljy johtaa vain aavikoitumiseen ja köyhtymiseen. Niin pyysin, että kunnioittamme aikarajoja, sillä meillä on vielä puhujia, vaikka täällä on vähän jäseniä enää paikalla. Uskoisin, että tämä hyödyttää meitä kaikkia, jos näin teemme. Edustaja Fleckstein, olkaa hyvä puhemies, kuvernööri äh, Brown. Minä olen täällä hieman eksoottinen, koska en ole mikään ilmastopoliitikko. Äh, minä olen itse asiassa muista asioista puhunut. Äh, kun minulta kysyttiin Washingtonista pari kuukautta sitten, mitä tapahtuisi, jos äh, presidentti irtisanoutuisi ilmastosopimuksesta. Minä sanoin, että en tiedä, mutta yhden asian voin taata on se, että kuilu, tavallaan emotionaalinen kuilu meidän kansojemme välillä tulee USA ja Euroopan välillä kasvamaan. Tähän liittyy myös Iran sopimus, josta olemme puhuneet. Tämä emotionaalinen etäisyys huolestuttaa minua, koska kun minä 50-luvulla Berliinissä pikkupoikana kasvoin, minulla on tietynlainen yhteys USAhan. Mutta koskapa tästä nyt on tullut niin vaikeata, niin minusta on hienoa, että mies, joka kannattaa ilmastonmuutovastaista taistelua, joka äh, kannattaa äh, saman sukupuolten välistä äh, avioliittoa ja joka on halunnut ja vaatinut aseosto-oikeuden rajoittamista. Joten meille Euroopassa, vaikkakaan presidentti ei ole meidän kannallamme, niin ainakin monet muut poliitikot tekevät rinnallamme työtä. kiitoksia edustaja <clears throat> presidentti eh, governor Brown. <clears throat> Kiitoksia puhemies. Arvoisa kuvernattori, että olette täällä niin kuin jonkinlainen ylipappi, joka ylistää tällaista ilmastonmuutoskulttia. Mitä taloutemme kuitenkin tarvitsevat on Samsonia, joka mm, rikkoo nämä temppelit. Herra Trump voi olla tällainen Simpson. Tällä hetkellä te ette voi eilen, että toimitte tämä kulttinen mukaisesti. Tässä viimeistä vuosisatojen aikana osoitettu, että hiilidioksin määrä korreloi varsin usein tiettyä tilanteessa. Nämä, että minun sanoin, nämä löytyvät entistä Greenpeacein puheenjohtajan puheenvuorosta. No, täällä väitän, että tietet on ratkaisu ongelma, mutta 2007 ICPPkin varo, varoitti siitä, että tämä liittyy tällaiseen jonkinlaiseen hankalan järjestämiseksi pitkän aikavälin ennusteet ilmastosta eivät ole mahdollisia. Eikö ole hiukan arrogantia väittää, että ihmiskunta voisi pärjätä aurinkoenergialla Marsin jääkentät tai miten jää on liikkunut maan päällä. Ja ei, Marsissa ei kuitenkaan ole mitään ole autoja. Ehkä tämä liittyy enemmänkin aurinkoon ja moniin muihin asioihin, eikä kyse ole vain hiilidioksista. Ja lopu, sitten aikana olen huolissani tavallista ihmistä. He voivat menettää työpaikkansa, koska me olemme voineet osoittaa, että olemme todistaneet, että hiilidioksidi on siis tämä syy. Ja tästä on tullut tällainen mahdollisuus suurelle yritystoiminnalle tehdä rahaa. Edustaja Faria. Kiitoksia puhemies ja kiitoksia kuvernööri Brown siitä, että olette paikalla täällä. Minä haluaisin käyttää puheenvuoron en niinkään kysyäkseni, vaan sanokseni jotakin. Te puhuitte konferenssissa Kaliforniasta ja puhuitte ilmastotekijöistä, kymmenistä kuolleista, mm, tilanteesta kärsineistä teollisuudesta ja te viittasitte liittovaltion hallintoon, joka neljä miljardia on jälleen rakennuksen suunnannut luonnonkatastrofien jälkeen varoja. Tämä on jälleen kerran ollut kaikkein kuumin vuosi Portugalissa, kaikkein kuumin vuosi 87 vuoteen, erittäin kuiva, meillä oli traagisia tulipaloja, mutta kuten Kaliforniassakin 21 miljoonaa hehtaaria tuhoutui paloissa. Suojeltuja alueita, suojeltuja metsiä hävisi savuna ilmaa 4,5 prosenttia Portugalin mantereen alueesta kärsi tästä. Meillä oli sata kuollutta, satoja haavoittuneita, 50 prosenttia metsän tuotosta, vuosittaisesta tuotosta menetettiin. Yli 12 miljardia euroa nämä tuhot kaiken kaikkiaan meillä ovat olleet. Meillä päin on tapana sanoa, että vain kivi ei palanut. Ja kaikki tämä liittyy jälleen kerran ilmastonmuutokseen. On todellakin harmi, että presidentti Trump kieltää yhteyden. Äh, ilmastopaneelin äh, edustaja on sanonut, että riskit kasvavat ja ihmiset kärsivät. Nyt äh, mahdollisuus toimia katoaa nopeasti. Meidän täytyy olla kunnianhimoisempia toiminnassamme. Hyvä kuvernööri te toisitte, että ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on yhteistä työtä. Tämä on totta, mutta minä puhun nyt eurooppalaisista kansalaisista, hyvä kuvernööri. Mitä me voisimme tehdä? Mitä voisimme tehdä vähentääksemme päästöjämme ja suojataksemme elintasomme? Me olemme niitä maita, jotka saastuttavat kaikkein eniten. Tiedämme, mitkä ovat ilmastonmuutoksen seuraamukset. Ilmastonmuutos etenee ja kollektiivisesti, aivan kuten Yhdysvalloissa, tämä saattaa kieltää. Kun ajattelemme 23. ilmastokokousta, meidän täytyy olla toiveikkaita, emme saa lannistua. Kiitoksia siis, hyvä kuvernööri. Kiitokset tästä. Ja koko maailman nimessä, ei vain Washington päätä. On hienoa, että te olette näin valmis toimimaan. Kyllä minä lopetan pian, hyvä puheenjohtaja. Meidän pitäisi pystyä vakuuttamaan presidentti Trump siitä, että hänen tulee muuttaa eh, mielipidettään. Tämä voi olla vaikeaa. Ehkäpä häntä ei kuitenkaan uudestaan enää valita. Grazie presidente. Edustaja Briano. Due sono le grandi sfide. Eh, kiitoksia. Eh, meillä on kaksi suurta haastetta tällä vuosisadalla, maahanmuutto ja ilmastonmuutos ja epäilemättä meidän täytyy kohdata nämä eikä kieltä toteutta, niin kuin eräät ovat nyt tekemässä. Meillä on äh, haasteita Euroopassa, meillä on jo maahanmuuttovirtaa, jonka ilmastonmuutos on aiheuttanut. Ja tämän lisäksi meillä on hyvin paljon ympäristö- ja sosiaalisia ongelmia. Ne ovat äh, globaaleja ja ne vaativat äh, monia tieteen aloja avuksi. Me tarvitsemme myöskin uudenlaisia ratkaisuja uutta taloutta ja meidän tulee tässä keskittyä rajattuun talouteen, ja pyrkiä jakamaan resurssit sekä sosiaalisten ympäristön kannalta paremmin. Ilmastonmuutos on kaikkien silmissä selvä, vaikka eräät sen kieltävätkin. On aivan selvää, että ihminen on vastuussa ilmastonmuutoksesta, kuten äh, Valkoisen talon omakin raportti on todennut. Ei ole mitään hyötyä siitä, että kiellämme tämän. Äh, Bonnissa järjestävä kokous on mahdollisuus toimia paikallis- ja aluehallinnon olisi hyvä osallistua asiaan, jotta pääsisimme eteenpäin. Yhdysvalloissa onneksi on tahtoa toimia. Me olemme puhuneet tästä teemosta hyvin paljon Euroopassa. Me keskitymme kiertotalouteen. Se voisi olla yksi tapa kohdata ikään kuin eh, eh, tämä uusi visio ja yhdistää siihen perinteinen talous. Edustaja Gienke. Paljon kiitoksia puhemies, kiitoksia kuvernööri Brown. Maahanmuuttoliike on yhtä vanhaa kuin ihmiskunta. Eräät etsivät parempaa elämää, toiset pakenevat vainoa tai köyhyyttä ja toiset pakenevat ilmastonmuutoksen seurauksia. Nämä ovat ilmastopakolaisia. Olemme nähneet äh, tämän tapahtuvan esimerkiksi Tyynellämää äh, valtamerellä Vanuatulla tai Fidjillä. Afrikassa, Chadissa tapahtuu näin. Siellä ilmastonmuutos todellakin on näkyvissä. Hyvä kuvernööri, New Yorkin julkilausuman sanat. Olemme kuulleet ja te olette yhtyneet äh, YK ilmastotoimiin on aivan selvää, minkälaisia seuraamuksia ilmastonmuutoksella on yhteiskunnallisesti ja on myöskin selvää, että se vaikuttaa ilmastopakolaisten muuttovirtoihin. Kuinka ja kenen kanssa me voisimme purkaa näitä jännitteitä, joita syntyy maissamme? Minä uskon, että ihmiset aina pakenevat äärimmäisiä ilmiöitä. Ja tällä hetkellä meillä on paljon väärää tietoa liikkeellä Teidän osavaltionne Kalifornia lähtee nyt Trumpin ilmastokielteisyyttä vastaan. Näin me voimme toimia. Meidän tulee toimia myöskin oikeudellisesti ilmastopakolaisten suhteen. Me tarvitsemme kansainvälisen sopimuksen eh, joulukuussa 2018. Me tulemme määrittelemään koordinointia kaikkiin näihin maahanmuuttoilmiöihin liittyen. En usko, että nyt voin teille toivottaa onnea ilmastojohtajien kokoukseen ensi vuonna, mutta näin kuitenkin haluan tehdä. Kiitoksia. Eh, Viimeinen puhuja, edustaja Charles Tanak. Kiitoksia puhemies. Olen täällä kuvenoiden olen enemmistö enemmistö pahoittelen kovasti, että Trump täytyy pois Pariisin sopimusta, eh, niin kuin joku täällä sanoi, ehkä hän haluaisi olla vielä virassa neljä vuotta sitten. Mm, mutta täällä parlamentissa tunnemme aivan liian hyvin vakavat seuraukset, jotka on ennakoitu eteläisessä Afrikassa ja minkälaisia paineita syntyy maahanmuutolla jatkossa. Ja tässä juuri mainittiin, me tulemme pian äänestämään omassa valiokunnassani ilmastonmuutos, pakolaiskäsitestä erittäin ristiriitainen käsite, mutta olemme, tiedämme hyvin myös saarialueiden ongelmat, ne voivat joutua veden alle ja tiedämme myös, mitä tämä voi vaikuttaa kielisellä tavalla USAhan. Odotatteko tekin, että maahanmuuttopaineet tulevat Latinalaisesta Amerikasta teille? Kärsiikö maataloutenne? globaalina viljavarastona. Entä sitten liuskekaasun väsisertys ja teidän ilmastointilaitteet, jotka ovat niin suosittuja Kaliforniassa, ne vievät paljon energiaa aikaisemminhan. Teillä on ollut sähkökatkoja, koska on käytetty ilmastointilaitteita. Tässä muutama kysymys teille, kuvernoori Brown. Okay, thank you very much. Paljon kiitoksia. Kuvernoori Brown, teillä on nyt puheenvuoro ja luonnollisesti pitempikin kuin kaksi minuuttia. Te ette varmaan odota, että kaikkiin näihin kysymyksiin vastaan. Ette kai. Teillä ei ole tarpeeksi aikaa tähän. No, muuten ilmastointi muuttuu melkoisen tehokkaaksi ja meidän taloistamme tulee hyvin ilmastoystävällisiä. Me rakennamme koteja, äh, passiivienergiakoteja äh, auringon varjoon – näin voimme käyttää luonnon elementtejä hyväksi ja vähennämme tarpeen ilmastointiin. Olemme valtavan hienoa edustusta saaneet aikaan. Ja kyllä todellakin 25 prosenttia kalifornialaisista on syntynyt ulkomailla, kun tässä puhuttiin maahanmuutosta. Paljon ihmisiä siis muuttaa meille enimmäkseen laillisesti eräät ilman lupaa. Mutta tästä huolimatta Kalifornian talous kasvaa nopeammin kuin kansallinen keskiarvo ja me otamme käyttöön kaikkein tiukeimpia hiilidioksidipäästösääntöjä. Ja kyllä, ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan Kaliforniaan, siitä ei ole epäilystäkään. Tästä pääsemme ilmastonmuutoksen kieltäjiin salissa. Täytyy sanoa, että aina on hienoa, että te kaverit täällä te brittejä, uskoakseni te olette hyvin oppineita, te olette kuninkaan englannin oppineet aivan hienosti, mutta te olette kyllä aivan väärässä. Ja nämä krokotiilin kynnet joita puolette köyhien puolesta, eivät ole vakuuttavia lainkaan. Itse asiassa ihmiset, jotka... Please. No, teidän täytyy kunnioittaa vierastamme. Olkaa hyvä. You, I was speaking to ei minä nyt teihin viitannut oikeastaan näille kahdelle herrasmiehelle toisella puolella osoitin sanani, mutta kyllä voin teidätkin ottaa mukaan tähän. Näin monia retorisia heittoja lenteli täällä pöydistä. Ne täytyisi kaikki lyödä takaisin ja niihin kaikkiin vastaaminen olisi monimutkaisempaa kuin vain yksi pieni ilmaus. Eli te kaikki nyt puhuitte ja nyt minun vuoroni on vastata. Täytyy sanoa, että meillä on erilaista monimuotoisuutta maailmassa. Näinhän asia on. Meillä on monimuotoisuutta Yhdysvalloissa. Meillä on hyvin paljon erimielisyyttä. En tiedä, miten tämä tulee ratkeamaan koskaan, mutta äänellähän se lopulta ratkeaa. Tämä on suuri haaste edessämme, sillä hyvin paljon erimielisyyttä on olemassa. Olen todennut ja muutkin ovat todenneet, että me emme ole nyt oikeilla raiteilla tehdäksemme, mitä meidän tulee tehdä. Se, että kylliksi löydämme konsensusta päästäksemme eteenpäin, tulee olemaan melkoisen vaikeaa. Uskoakseni puheenvuoroja käyttäneet ihmiset, jotka vastustivat ilmastotoimia, teille tämä kommentti. Kyllä, suurin osa tutkijoista ja tieteentekijöistä on sitä mieltä, että suur ihminen aiheuttaa ilmastonmuutoksen. Te voitte ipcc äh, kertomuksen kieltää, te voitte sanoa, että tutkijat saavat äh, rahaa jostakin, mutta totuus on se, että tieteellinen yhteisö kaiken kaikkiaan on sitä mieltä, että ilmastonmuutos on todellista, se vaikuttaa ja ennusteiden mukaan se tulee vaikuttamaan vielä tulevaisuudessa paljon enemmän. Tämä on jotakin, missä en varmaankaan teitä pysty vakuuttamaan. Teillä on oma näkökulmanne asiaan ja te uskotte siihen. Mutta olen hyvin tyytyväinen siihen, että te ilmaisitte tämän kantanne, sillä tämä tuo esiin sen, minkälaisia ongelmia meillä on Yhdysvalloissa, Euroopassa, muuallakin maailmassa. Tämän vuoksi on ongelmallista ratkoa asiaa. Olen kuitenkin vakuuttunut, että tiedeyhteisö, sen mallinta, sen hiljattaisimmat tiedot, kaikki todisteet, ne ovat melkoisen ylivoimaisia. Edes Trumpin hallinto ei pystynyt täysin kumoamaan näitä kaikkia. Tosiasiat ovat aivan päinvastaisia kuin he äh, sanovat. Ja jopa Trumpin ryhmän oli pakko myöntää, että kyseessä olivat äh, vakavasti otettavat todelliset tiedemiehet, jotka kertovat äh, aivan samaa, mitä IPCC on vuosia sanonut, vaikka tätä on aikaisemmin aliarvioitu tätä vaikutusta. Uskoakseni ilmastonmuutoksen kieltäminen on taantuva asenne täällä salissa ainakin ja Yhdysvalloissa myöskin. On melkoisen mielenkiintoista, että äh, ilmastonmuutoksen kieltäjät saavat yhä enemmän ja enemmän huomiota, mutta ne, jotka ovat vakuuttuneita ilmastonmuutoksesta, ovat yhä vakuuttuneempia siitä, että kyseessä on todellinen ongelma, joka täytyy kohdata. Ja kaikilla kunnioituksella eräät täysin päinvastaiset äh, kannat riittyen äh, karjaan, lihantuotantoon. Sanoisin, että metaanin päästöt, joita karjan kasvatuksesta syntyy, ovat hyvin vakava asia. Uskoakseni meidän täytyy tehdä jotakin, että voisimme näitä lyhytaikaisia ilmastosaastuttajia, kuten metaani, hiili ja muut leikkaamaan. Näillä on lyhyt suuri vaikutus, jos me voisimme näitä lyhytvaikutteisia ilmastopäästöjä leikata. Me pystyisimme saamaan lisää aikaa, jotta voisimme hiilidioksidipäästöihin puuttua, mutta jos tästä tulee valita hampurilaisen tai lava-auton välillä, se kuinka me ilmastonmuutoksen kohtaamme – on tilanne, jossa uskoakseni ei ole hyödyksi pyrkiä jokaisen aloitteen kohdalla määrittelemään kaikkea. Meidän pitäisi olla yleisluontoisia tavoitteita ja sitten sektorikohtaisesti vähennämme päästöjä. Ainakin kuljetussektorilla ilmailu mainittiin, myöskin laivavarustus. Meidän täytyy systemaattisesti edetä asiassa ja sitten ihmiset eh, päätöksen oman ruokavalionsa suhteen, mutta uskoakseni, jos konsensusta onnistumme rakentamaan ja jos meillä on todellisia konkreettisia tavoitteita ja jos me leikkaamme päästöjä sille tasolle, jolle niitä tulee leikata, sitten meillä olisi nolla taso päästössä vuonna 2050 tai aikaisemmin. Jos näin tapahtuu, me löydämme erilaisia tapoja ihmisille toimia, mutta kyseessä ei nyt ole se, että me jonkinlaista radikaalia pidettäytymistä ajaisimme. Innovointi on melkoisen taitavaa. Me onnistumme saamaan vähemmällä enemmän. Ja se, mitä vaaditaan teolliseen tuotantoon, tulee vähenemään tieto tulee olemaan keskiössä eikä raaka-aineen. Näin me tulemme tekemään omasta hiilijalanjäljestämme kevyemmän uuden innovaation, teknologian, tieteen läpimurtojen ansiosta. Jos menemme takaisin Kaliforniaan, me leikkaamme kasvihuonekaasuja. Me olemme kaikkein aggressiivisin ilmi- ilmastonmuutoksen alalla toimiva taho ja silti meidän taloutemme kasvaa nopeammin kuin missään muualla maassa. Kalifornia on 2,5 miljoonaa työpaikkaa, uutta työpaikkaa luonut arviolta. Tämähän on todellinen moottori. Me voimme näin säätää ihmisen vaikutusta planeetan olemassaoloon. Tämä ei tapahdu nopeasti tai helposti eikä ilman syvää konsensusta. Me emme voi pakko syöttää ihmisille tätä. Meidän täytyy kulkea demokraattisen prosessin läpi, jotta voisimme saavuttaa itsellemme asettamamme tavoitteet. Jos me toimimme yhdessä, voimme onnistua. Tietenkin hiilitukia pitäisi leikata, siitä ei ole kysymystäkään. Sitten kauppakysymykset. Kaupassa on häiriöitä. Esimerkiksi autoteollisuuden työntekijät saavat 20-30 dollaria tunnissa ja Meksikossa mahdollisesti sama yritys maksaa työntekijöille vain puolitoista dollaria tunnissa. Tämähän on kaupan vääristymä ja tällaisten asioiden korjaaminen on melkoisen suuri haaste. Meidän ei pidä luoda muureja, meidän täytyy luoda maailma, joka toimii kaikille. Ja ne ihmiset, jotka sanovat, että mitä ne pitäisi tehdä ilmastonmuutokselle, heidän pitäisi ymmärtää, että ne, jotka tulevat tästä kärsimään, eivät ole, ole rikkaita, eivät eh, meidän kaltaisiamme ihmisiä täällä huoneessa, vaan miljoonat köyhät ovat ensimmäiset kärsimässä. Tämän näiden hiilipäästöjen jatkaminen tulee vaikuttamaan hyvin suurella tavalla. Ja nyt jo tällä hetkellä olemme ylittäneet kaikki rajat sadoilla miljoonilla. Me emme halua erehtyä, emme halua tehdä tätä väärin, sillä seuraamukset olisivat yhteiskunnallisia sivilisaation kokoisia. Emmille me toimi oikein, yhdestä tulee olemaan vaikeampi hallita ja ilmasto tulee olemaan lämpimämpi. Se vähentää maatalouden tuottavuutta – se levittää trooppisia tauteja. Meren pinta tulee nousemaan. Kaikki tämä tapahtuu jo. Lämpimimmät 20 vuotta ovat olleet äh, viimeiset 28 vuotta kirjatun historian aikana. Ja meillä on enemmän hiilidioksidia kuin miljooniin vuosiin, ja tämä luku vain nousee. Emmekä tiedä, riittääkö 2 prosenttia, ehkäpä 1,5 prosenttia olisi oikea taso. Hyvin paljon epävarmuutta on olemassa, aivan varmasti näin on. Jos joku haluaa todeta, että kaikki tieteilijät, me emme heitä usko, rynnätään vain eteenpäin. Tämä on hyvin vaarallinen asenne, ja sanoisin, että ihmiskunnan voima nanoteknologian, geneettisen suunnittelun, ydinteknologian, ydinaseiden ja kaikkien teollisuuden prosessien voima on yleensä suurempi, mitä enemmän ihmisiä on. Ihmiset ovat vahvempia, kun ihmisiä on paljon. Ähm, meillä on miljardia autoa, kun niitä oli paljon vähemmän vuosia sitten. Ja tämä kehityskäyrä vain nousee, nousee entuudestaan ja niin se voi olla tuhoisa. Toisaalta jos saamme oikaistua tämän käyrän, pystymme, jos pystymme hillitsemään itseämme niin, että käyrä muuttuu suoraksi, onnistumme paremmin. Äh, Briteissä asiantuntijat ovat todenneet, että tästä vuosisadasta ihmiskunta 50 prosentin todennäköisyydellä selviää. Nämä ovat vakavia asioita, joita tulisi pohtia ja kaikki yksittäiset toimet äh, muuttuvat äärimmäisen tärkeiksi. Meidän täytyy rakentaa konsensusta, toimia käytännönläheisesti ja tehdä tämä kaikki hyvin nopeasti. COP21 on tärkeä seuraava askel. Minä olin vuonna 1992 äh, Riossa silloin aivan aluksi ensimmäistä kertaa puhuttiin ilmastonmuutoksesta ja siellä oli paljon optimismia ilmassa. Ja nyt vuosia myöhemmin vieläkin tappelemme tästä asiasta. Eräät maat eivät tee paljoakaan. Ja tieteellinen tieto ja ymmärrys kasvaa vain entuudestaan. Tällainen tilanne nyt on. Ihmiskunta on veitsenterällä. Kysymys on sitä, kuinka etenemme. Ilmastonmuutos ei ole ainut ongelmamme. Mainitsin tämän aikaisemminkin ydinohjuksen laukaisemiseen menee vain kaksi minuuttia ja sen jälkeen tapahtuu luoja ties mitä. Voimat olivat siis suuria. Me olemme pystyneet myöskin niin paljon vaurautta tuottamaan, että me olemme tietyllä tavalla tuudittautuneet rauhallisuuteen. Kuvittelemme, että kaikki on kunnossa, kun tässä ympärillä kaikki näyttää olevan kunnossa. Mutta näin ei ole. Me emme voi kääntyä takaisin. Pariisin sopimus oli valtava askel oikeaan suuntaan. Energiamme uudelleen suuntaamisessa COP21 kokous tulee olemaan seuraava askelma ja niin edespäin. Minun vetomukseni siis tässä on se, että meidän täytyy ottaa tiede tosissamme. Meidän täytyy ottaa tosissamme se, että seuraavat askelemme ovat järkeviä, perusteltuja. Jos me näin teemme, maailmasta tulee parempi kuin se, joka meillä nyt on, ja ainakin parempi kuin se maailma, johon joudumme, jos me seuraamme niiden suosituksia, jotka sanovat, että annetaan olla, ei tämä ole ongelma. Tämä on valtava ongelma. Uskoakseni meillä on vastauksia. Me tarvitsemme teknologisia läpimurtoja. Me tarvitsemme akkuja, jotka ovat paljon tehokkaampia ja edullisempia kuin nykyisin. Me tarvitsemme vetyautoja, jotka ovat edullisempia kuin nykyisin, ja paljon kaikkea muutakin. Tämä pitäisi olla meidän tavoitteemme. Meillä on paljon erilaisia toimia, paljon erilaisia asioita, joihin tulisi kiinnittää huomiota. Me hirvittävästi ö, viihteeseen kulutamme rahaa, mietimme mikä joukkue voittaa ja niin edespäin. Ja nyt ihmiskunta on kuitenkin pääpölkyllä meillä on tieto ja vastuullisuus tehdä asialle jotakin, ja minä tiedän, että voimme vihreän toimen yhdistää talouden edistymiseen, mutta me ei voi tehdä tätä ilman tieteellistä tietoa, ilman älyä, ilman yhteistyötä. Tämä on minun puheeni tänään. Te teette Euroopan unionissa paljon, enemmän kuin me teemme koko Yhdysvalloissa, ei ehkä enemmän kuin Kaliforniassa, mutta me kaikki voimme tehdä vielä enemmän. Ja me teemme enemmän, jos me ajattelemme ja olemme avoimia totuudelle. Ja jos olemme tosissamme siinä, mikä todellinen ongelma on, emmekä kuuntele kaikenlaista hölynpölyä, mistä puhutaan, mihin uhrataan aikaa. Nyt ei ole aika tuudittautua rauhallisuuteen tai toimettomuuteen. Nyt on aika toimia rohkeasti, kekseliästi ja Euroopan unioni on avainasemassa siinä, selviämmekö me vai emmekö. Euroopan unioni vaikuttaa muihin maihin ja Yhdysvaltoihin ja minä tulin tänne, koska te teette valtavan paljon. Kaikki eivät ole samaa mieltä tästä, mutta melko hemmetin hyvin. Nyt emme saa lannistua, meidän täytyy jatkaa. Siksi emme saa lannistua, että tuotamme autoja tai meillä on väärä johtaja tai jotakin. On hyvin paljon erilaisia tapoja päästä päämäärämme. Meidän täytyy ratkoa monia ongelmia ja sitä täytyy tehdä poliittisesti. Teidän täytyy voittaa vaalit vaalipiireissämme. Tämä on demokratia. Me emme voi vain tilata jotakin lopputulosta. Meidän täytyy olla vakuuttavia. Meidän täytyy vakuuttaa itse itsemme siitä, että on syytä mennä vielä pidemmälle. Ja tämä oli viimeinen sanaseni, tai itse asiassa ainut viesti, joka minulla on. Meidän täytyy tehdä enemmän, me voimme tehdä enemmän, ja juuri täällä nyt on todellakin vaikutusvaltainen ryhmä ihmisiä, jotka voivat olla tärkeänä välineenä vaikuttamassa siihen, että maailma lähtee oikealla raiteella ja pysyy oikealla raiteella. Kiitos. My mistake, there is another question by Mr. Kiitoksia, herra Vielä yksi kysymys, olkaa hyvä. No, <laughs> Thank you, President. Kiitoksia, puhemies. Arvoisa kuvernööri, haluaisin vain onnitella teitä USAn ilmastoliitoutumasta. Toivotan teille paljon menestystä asiassa ja varmasti tämä tulee vahvistamaan erittäin tärkeää transatlanttista yhteistyötä. Kiitoksia. Thank you very much. Sorry, this was my mistake. Paljon kiitoksia. Pahoittelen, tämä oli minun virheeni.